ei ole toimia, jotka eivät sovi yhteen Euroopan parlamentin edustajan kanssa. Sitten Luigi de Magistris, Euroopan parlamentin entinen jäsen, on pyytänyt, että hänen parlamentaarista koskemattomuuttaan puolustettaisiin menettelyssä Lametsia Terven tuomioistuimessa. Artiklan 6 kohdan 3 mukaisesti tämä pyyntö toimitetaan oikeudellisten asioiden valiokuntaan, joka vastaa kyseisistä asioista. Sitten artikan 3 kohdan 4 mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta kokouksessaan 11. heinäkuuta 2011 tarkisti